kalastus huomioiden yhteiskunnan auttaa sekä talouttamme että kalastajamme. Kiitoksia herra Milana. Sitä paitsi todettakoon vielä, että 52 julkilauta liittyen Down-syndroomasta kärsiviin lapsiin on saanut myös riittävästi allekirjoituksia Siksi tämäkin artikla 223 nojalla toimitetaan asianomaisille tahoille ja pöytäkirja tulee allekirjoitukset. Nyt puheenvuoron saa tässä herra Kutas. Hän on myös ollut ajamassa tätä aloitetta. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Kiitos, rouva puhemies. Minä haluaisin aluksi kiittää kaikkia kollegoja sydämellisesti, jotka ovat tukeneet meitä tässä aloitteessa. Kiitokseni menee myös muille laatijoille Litsolai, Nikolai, Tarabella, Ulman. Haluan myös kaikkia työntekijöitä, avustajia kiittää, jotka ovat olleet mukana tämän aloitteen osalta. Meidän viestimme tänään on yksinkertaisesti samanaikaisesti myöskin symbolin omainen ja poli, parlamentti osoittaa solidarisuutensa lapsia kohtaan, on Down-syndrooma ja haluaa ajaa heidän etujaan oikeuksien, että heidät voidaan täysin integroida monimuotoisuuden unioniin. Kiitoksia kovasti herra Kutas. Sitten seuraavaksi toimintamme äänestykset. Esityslistan mukaan me toimintamme äänestykseen yksinkertaisessa menettelyssä. Gabralnocin mietinnön